sen, että tämä kokous on julkinen ja se lähetetään suoraan internettiin. Meillä on äänestys ensiksi, toivottavasti teillä on äänestyskortit mukana. Ehkä voisimme testata äänestyskortit lyhyesti. Ne kaikki, joilla on kortti, haluaisin myös muistuttaa niitä, että 14 marraskuuta on parlamenttien välinen kokous kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa. Better Spending Models for Parliamentaries and Parliamentary Scrutiny of Spending Models on tämä englanninkielinen otsikko. Tämä kokous on täällä Brysselissä ja meillä on ilmoittautumisia jo jonkin verran. Ja toivoisin, että jos puhutte kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa, viitatkaa mieluusti tähän tulevaan kokoukseen. Tietysti 7. marraskuuta me esittelemme osallistujalistan listan ja nyt sitten meillä on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksesta 16-17 syyskuuta, 25-26 syyskuuta ja toinen lokakuuta. Onko näihin pöytäkirjoihin muutosehdotuksia tai joitakin kommentteja? Ei ilmeisesti ole, joten pöytäkirjat on näin hyväksytty. Siirrymme esityslistan kohtaan neljä, joka on itse asiassa lykätty myöhemmän, myöhempään ajankohtaan, joten siirrymme esityslistan kohtaan viisi. Tässä kohdassa on kyse äänestystä, äänestyksestä. Haluaisin kysyä valmistelijalta, onko hänellä jotain sanottavaa? Haluaisiko hän ennen äänestystä vai äänestyksen jälkeen käyttää puheenvuoron? Aha, äänestyksen jälkeen. Tai olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Nyt äänestämme erittäin tärkeästä lausunnosta. Kyse on ensimmäisestä aiheeseen liittyvästä konseptista – ja tämä tulee olemaan ainoa rautatiealan sääntelyviranomainen Euroopan unionin alueella. Tarkoituksena on standardien normien yhtenäistämisestä, mutta meidän mielestämme virastolla pitää olla myöskin tehokas varainhallintojärjestelmä käytössä. Ja tästäpä syystä meidän tekstimme voi olla erittäin tärkeä myöskin TRAN-valiokunnalle. Oikein paljon kiitoksia. Ja, dank an den Kiitos valmistelijalle. Voimme siirtyä äänestämään. Otetaan ensiksi testaus, koneäänestyksen tehtaus, testaus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Eikö siellä kone toimi? A1 äänestyskortti puuttuu. Äänestys päättyy. Yksitoista henkilöä paikalla. kaksitoista jäsentä. Ja näistä 12 jäsenestä yksi äänestää kättä nostamalta. Äänestys alkaa. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ää, tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, ja hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tämä oli epäselvä. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kahdeksan puolesta kuusi vastaan hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei nyt näytä selvältä, joten tarkistetaan. Tarkistus 46, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 53 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti, tarkistus 53, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 54 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 55. Hetkinen. Niin 55 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty mielestäni, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. 58. Äänestys päättyy. hyväksytty, anteeksi, puheenjohtaja korjaa, hylätty. Sama määrä ääniä, mutta siis hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi, seuraavaksi otetaan tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tulos ei ollut selvä. Tarkistetaan koneellisesti 22 äänestys alkaa. hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta, anteeksi tämä on vedetty pois, 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 28 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Bart, olitko sinä puolesta vai vastaan? A, tyhjää. 29. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty mielestäni, mutta tarkistetaan vielä 29 koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty vai? Puheenjohtaja korjaa itse asiassa hyväksytty. Kiitos. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty.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 Anteeksi. Ai, yhtenä ryhmänä. Täällä ehdotettiin, että otetaan yhtenä ryhmänä 36-42. Sopiko kaikille? 36-42 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylä, hylätty. 45 raukeaa. Joten otetaan loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Plus kolme ääntä puolesta tuohon loppusummaan. Kiitoksia kaikille ja onnittelut valmistelijalle Boguslav Liberatskille. Seuraavaksi Hyvät naiset ja herrat, voimme siirtyä esityslistan seuraavaan kohtaan. Me pidimme hyvänä sitä, että ottaisimme seuraavan kohtan esityslistalle. Toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Neven Matesin. Herra Mates, tervetuloa. Ensimmäisenä annan puheenvuoron tai kysyn esittelijältä, haluaisiko hän puheenvuoron, Rova Ajala Sender. Niin haluaisitko pienen alkupuheenvuoron pitää? Olkaa hyvä. Ja, ich darf... Äh... tai no itse asiassa minä voin tässä pitää pienen johdanton. Äh, herra Mattes, me pyysimme teitä tulemaan tänne valiokuntaan. Niin, tulkaa vaan tänne eteen podiumille. Se olisi hienoa. Olkaa hyvä. Herra Mates, me kutsuimme teidät uudelleen valiokuntaan, koska me halusimme puhua jälleen kerran teidän kanssanne. Tiedätte, että kuuleminen oli viimeksi hyvin intensiivinen silloin, kun esittelitte hakemuksenne tilintarkastustuomioistuimeen. Te myös kirjallisesti Totesitte tuolloin, että jos parlamentti antaa kielteisen kannan, ette astu virkaan. No, parlamentin kanta täysistunnossa oli kielteinen. Ja me nyt kysymme itsemältä, itseltämme, miten tämä ero teidän lau, kirjallisen lausuntonne, joka siis todellakin meillä on kirjallisesti, ja sitten sen välillä tai tämän päätöksenne välillä ö, syntyi. Voitte varmasti kuvitella, että parlamentin kanta ei ole mikään pieni pikkuseikka. Ja me haluaisimme nyt, että otatte kantaa. Minä pyydän sitä tämän valiokunnan ja koko parlamentin nimissä. Herra Mates, olkaa hyvä ladies and gentlemen. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kiitoksia tästä kutsusta ja mahdollisuudesta kertoa teille ja muille syyni, miksi en vetänyt ehdokkuuttani pois. Miksi toimin, kuten toimin? Toukokuussa minulle lähetettiin kontvaliokunnan virallinen kaikille ehdokkaille lähetetty Tämä kyselykaavake. Ja täällä kysy- kysytään, että vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseen tilitarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen, niin vastasin, että jos parlamentin kanta olisi kiel- kielteinen, peruisin hyvin todennäköisesti ehdokkuuteni niin pohjat, pohdittuani niin peripohjaisesti kaikkia nimittämistäni niin vastaan esitettyjä seikkoja. En kuitenkaan tekisi asiasta lopullista päätöstä ennen kuin minulla olisi ollut tilaisuus kuulla nimittämistäni vastaan esitetyt seikat, ja mielestäni nämä ovat tämä lähestymistapa voimassa olevien EU-sääntöjen mukainen päätös. Ja sanoin, että peruisin hyvin todennäköisesti. Ottaen huomioon ö, omat ö, omat ö, pätevyyteni, niin täytyy sanoa, että en olisi voinut vastata näihin kysymyksiin laisinkaan, jos en olisi ollut pätevä tähän tehtävään. Ja kuulemisen jälkeen tarkastelin kaikkia esitettyjä kommentteja, joita valiokunnan jäsenet esittivät. Eilen kun kävin omat tekstini läpi, niin voin sanoa, että kyllä olen sinänsä ollut tyytyväinen näihin esittämiini vastauksiin. Lisäksi havaitsin, että ei ole myöskään esitetty kyseenalaiseksi äh, omaa ammatillista pätevyyttäni ja päädyin siihen tulkintaan, että vaikka Konto oli äänestänyt minun ehdokuuttani vastaan, niin silti se ei ole esittänyt mitään riittäviä perusteita sille, etteikö minua voitaisiin nimittää tähän tehtävään. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että minulla ei ollut mitään syytä vetää ehdokkuuttani pois. Sitten esitettiin kysymys, että nyt kun äänestys on mikä on, niin vetäydynkö tästä ehdokkuudesta. Mutta veton tässä nyt tähän vastauskaavakeeseen. Ensinnäkin kyse oli siitä, että missä määrin minä toimisin KONT-valiokunnan äänestyksen perusteella. Minun mielestäni neuvostolla on myöskin oikeus nimittää ehdokkaat tähän tehtävään ja kantani on selvä. Kirjallisessa vastauksessa viittaa nimittämissääntöihin ja nämä säännöt löytyvät perustamissopimuksesta. Kuulumistilaisuuden aikana kuitenkin valiokunnan äh, jäsenet äh, tivasivat yhä uudestaan ja uudestaan tätä asiaa. Vastauksessani kerroin uudemman kerran, mitä olen jo aikaisemmin kirjallisesti sanonut. Ja minun tehtävänäni ei ole lähteä muuttamaan näitä olemassa olevia sääntöjä, jotka löytyvät perustamissopimuksesta. Luulakseni viestini oli selkeä, mutta ihmettelin sitä, että sitä ei ymmärretty. Ja sanoin myöskin, että mielestäni en voisi toimia parlamentin kannan vastaisesti, jos parlamentti äänestää kanta, nimittämistäni vastaan, niin silloin olisin voinut vetää ehdokkuuteni pois. Mutta minun mielestäni tällainen lähestymistapa ei ole paikallaan, koska 5. kesäkuuta to, puheenjohtaja Toijeri esitin oman kantani ja sanoin samalla, että näillä perusteilla, näihin perusteisiin vedoten voin vain todeta, että minä en voi muuttaa perustamissopimuksessa olevia sääntöjä ja että minun mielestäni sääntöjen muuttaminen ei ole ehto nimittämisen tukemiselle. Kyse on siitä, että että tähän kuulemistilaisuuteen liittyen tällä kysymyksellä ei ole mitään merkitystä. Minä totesin, että mielestäni ei ole olemassa liittäviä perusteita ehdokkuuteni pois vetämiseksi. Parlamentilla ei ole kuitenkaan minkäänlaista veto-oikeutta tehtyihin päätöksiin liittyen. Hallitukseni on pyytänyt minua pitämään kiinni neuvoston esittämästä nimityksestä, niin tietenkin olisin voinut toimia paremmin, jottei minun olisi tarvinnut esittää tämän tyyppisiä uusia vastauksia ja pyydän anteeksi, että olen ehkä aiheuttanut antanut harhaan johtavaa tietoa tämän valiokunnan jäsenille. Se ei ole kuitenkaan ole ollut tarkoituksenani. Tarkoituksenani on tehdä jatkossakin tiivistä yhteistyötä tämän valiokunnan jäsenten kanssa, jotta voimme saavuttaa esitetyt tavoitteet ja toivottavasti tällä tiellä voimme kulkea ja toivoa Toivottavasti voitte ymmärtää oman kantani ja selvityksen ja toimintani nimittämisprosessin aikana. Toivottavasti jatkossa voimme pohtia sitä, miten voimme tehdä tehokasta yhteistyötä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi silloin, kun kyse on Euroopan unionin varanhoidollisen toimien toteuttamisesta. Ja vielä kerran kiitokset tästä kutsusta tähän kokoukseen ja olen sitoutunut hedelmälliseen yhteistyöhön myöskin jatkossa. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Mates. Kiitos, herra Mates. Haluaisiko esittelijä nyt käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Mate siitä, että tulitte tänne paikalle, tänne valiokuntaan toisen kerran jo. Haluan muistuttaa teille, että aivan totta, että meidän mielestämme oli järkyttävää, kun näimme vastauksenne, kun katsotaan äh, Euroopan rakennetta, parlamentti ja muut äh, toimielimet, äh, niillä on oma valtuutuksensa, edustuksensa. Euroopan parlamentti nimenomaan on demokraattisesti valittu elin ja niinpä ehdokkaat, jotka eh, hakevat tilintarkastustuomioistuimen, meidän pitää toimia yhteistyössä parlamentin kanssa ja siitä syystä tämä eh, kysymys on meille sellainen, että siihen liittyy suuri luottamus myös tämän valiokunnan ja ehdokkaan välillä. Ja niinpä yhteydet eh, neuvostoon Sehän on lainsäätäjä meidän rinnallamme tässä talousarvion valvontavaliokunnassa. Me olemme juuri oikeassa asemassa arvioimaan juuri näitä tehtäviä. Ja niinpä neuvostolla on hyvin monimutkainen tilanne tässä asiassa ja melko vahva vastakkainasettelu on. Ja tehän olette tulkinnut tätä asiaa niin, että parlamentti käyttää, esittää tämän kysymyksensä ajatellen osittain sitä, että meillä on tähän oma mahdollisuutemme, valtuutuksemme ja haluamme näin vielä parantaa ehdokkaiden mahdollisuuksia. Aikaisemmin me olemme nähneet, että juuri tämän tyyppisissä nimityksissä ähm, nämä asiat eivät välttämättä liity siihen, mitä parlamentti pyytää ja vaatii. Ja tämä kysymys on heijastus ja avain äh, siihen, miten ehdokas, joka tulee tänne ehdokkaana, mahdollisena tulevana jäsenenä tuomioistuimessa, äh, meidän välillämme pitää olla eh, mahdollisimman suuri luottamus. Eh, parlamentille tämä on hyvin tärkeä asia ja niinpä meille oli suuri, suuri järkytys, että eh, tällä tavoin toimitte suhteessa neuvostoon. Minua järkytti myös se, että teidän kirjeessänne, kun puhuitte näistä kysymyksistä. Sanoitte, että siinä tapauksessa, että parlamentti ei tukisi teidän ehdokkuuttanne tai nimitystänne eh, tämän kuulemistilaisuuden jälkeen, te sanoitte, että vetäisitte pois ehdokkuutenne. Eh, tämän jälkeen eh, esititte asian hallitukselle. Me äh, saimme jo teidän sananne ja äh, meillä ei kuitenkaan ole mitään äh, osoitusta siitä. Ja niinpä mm. te, kyse oli myös siitä, että miten te piditte oman sananne niin, että teidän olisi pitänyt vetää pois ehdokkuutenne virallisesti, kun parlamentista ei tullut tukea. Sanoisin tässä myös, että se, miten parlamentti on nyt reagoinut. Minä tunnustan sen, että meillä ei ole mitään valmista järjestelmää tätä varten jälkeen päin, miten toimitaan jo tällaisissa tapauksissa, kun olemme tällaisen päätöksen tehneet. Ehkä te olisitte voineet, voinut sanoa jo etukäteen, Mm, olisimme voineet välttää nämä eri vaiheet tällä tavoin. Ymmärrän kyllä, että sitten voinut to, to, tehdä toisin ja tämä onkin mielenkiintoista tulevaisuutta ajatellen. Varmasti tiedämme, että tässä voi olisi voitu kysyä tästä asiasta vielä tältä valiokunnalta, mutta tällä hetkellä nyt varmasti ymmärrätte, että olemme hankalassa tilanteessa, koska totta kai nyt olette toimineet niin, että parlamentti nyt vasta voi reagoida tähän kysymykseen ja tilanteeseen, mutta olemme kyllä valmiit kuuntelemaan teitä missä vaiheessa te toimitte sitten ja pidätte sananne ja esitätte hallituksellenne vetäytymisenne. Neuvostollahan on omat oikeutensa ja valtuutuksensa, ja meidän täytyy miettiä, miten toimimme, jotta voidaan säilyttää myös parlamentin valta en tiedä, onko teillä mitään äh, muodollista äh, tietoa äh, sanan tueksi ajatellen teidän hallitustanne, joka teidät on esittänyt. Kiitos. Haluaisiko herra Mates vastata sitten suoraan? Kiitos puheenjohtaja. Minä kirjoitin meidän pääministerillemme kirjeen, jossa vedin pois ehdokkuudet, niin sitten pääministeri pyysi minulta, että etten, etten peruisi ehdokkuuttani, ja tämän perusteelta, perusteella sitten päätin pitää yllä ehdokkuuteni. Kirjoitin sitten sitten ö, olin myös kirjoittanut valmiiksi kirjeen myös parlamentin puhemiehelle, mutta en sitä lähettänyt, koska halusin noudattaa tätä menettelyä. Meidän pitää nyt jättää taaksemme nämä kaikki väärinkäsitykset. Työssäni tilintarkastustuomioistuimen tuomioistuimessa tulen olemaan yvässä yhteistyön hengessä yhteydessä parlamenttiin. Olen siis hyvin yhteistyöalueiden haluaisin ylläpitää hyviä suhteita parlamenttiin ja yritän kyllä parhaani vakuuttakseni teidät siitä, että oli hyvä päätös valita minut tähän virkaan. Toivon, että yhteistyön kuluessa voin sitten osoittaa hyvän tahtoni. Seuraavaksi kollega Mulder, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra Poinjota. Tilanne vain pahenee tämän kuulemamme perusteella. Mihin me voimme nyt uskoa? Sanoitte, että äänestys ei liittynyt laisinkaan pätevyyteenne, vaan siihen, että vetäydyttekö negatiivisen äänestyksen jälkeen. Miten tämä menee? Onko teillä kristallipallo hallussanne? ne, jotka äänestävät teitä vastaan. Ymmärrättekö, mitä he ajoivat takaa? Tuskinpa. Kyse ei ollut loppujen lopuksi enää tästä valiokunnan äänestystuloksesta, vaan tästä varsinaisesta ö, pätevyyskysymyksestä. Me esitimme saman kysymyksen kaikille ehdokkaille. Ja ennenkin täällä on ollut ihmisiä paikalla, jotka ovat sanoneet, että vetäydy, mikäli äänestystulos on negatiivinen ja he pidättäytyivät tässä kannassa. Te olette poikkeus. Kirjallisesti sanoitte, että pidätte kiinni sanasta, mutta ette tehneet niin. En tiedä, miten Kroatiassa on tapana toimia. Voidaanko parlamenttia kohdella tällä tavalla? Voin ainakin vakuuttaa teille, että useimmissa jäsenvaltioissa – poliittinen ura tyssää siihen, teihin ei kukaan enää luota jatkossa. Tästä on haittaa sekä Kroatialle että tilintarkastustuomioistuimelle. Tämä teidän lausumanne ei saa minua vakuuttuneeksi. Parlamentissa esitettiin varaumia pätevyyteen liittyen ja lisäksi ette puhuneet totta meidän suuntaamme ja minun mielestäni tämä ei tee teistä pätevää tuomi, tilintarkastustuomioistuimen jäsentä. Kukaan ei voi teitä erottaa, te voitte ainoastaan itse erota tehtävistänne, mutta tulevina vuosina kukaan ei täällä tule luottamaan teihin yhdenkään teidän laatimanne asiakirjan tiimoilta. Kiitoksia. Kiitos herra Mulder. Haluaisitteko heti suoraan vastata? Vaatetaanko toinen kysymys? Otetaan toinen kysymys herra Odilta. Kiitoksia puheenjohtaja niin äh, täytyy päästä tämän asian loppuun, koska herra Matees, tehän sanotte, että te ette voi muuttaa perustamissopimuksen sääntöjä. Te olette oikeassa ja äh, talousarvion valvontavaliokunta ei myöskään voi muuttaa sääntöjä, mutta me voimme kyllä muuttaa sääntöjä Eh, parlamentin aloitteesta voidaan muuttaa perustamissopimusta. Ja loppujen lopuksi te teette meille palveluksen tässä asiassa, koska eh, tässä eh, on muitakin kuin te. Me mm, te olette meidän hampaissamme, koska te sanoitte, että vedätte pois ehdokkuutenne, näin ette tehnyt. Ja jos ymmärsin oikein, te ette tehnyt niin, koska pääministerinne pyysi näin, eli te ette ole riippumaton. Sanoitte, että vetäisitte ehdokkuutenne ja sitten pääministeri painottaa asiaa ja se tarkoittaa sitä, että te ette ole riippumaton hallituksesta. Mutta menemme tässä nyt asiassa eteenpäin, mutta teidän hallituksellenne me olemme katkeria. Teidän pääministerinne on se henkilö, jonka ei olisi pitänyt pyytää neuvostoa vahvistamaan teidän nimitystänne, koska neuvoston jäsenet, tunnemme heidät, he ovat kaikki käsi kädessä. Heti kun pääministeri sanoo, että minä haluan herra Matesin, niin kukaan ei ole häntä vastaan, ei Ranska eikä Saksa. Kaikki menevät rinnakkain ja hyväksyvät. Ja nyt kun neuvosto on tätä halunnut parlamenttia vastaan, aivan kuten sopimus sanoo. Minun mielestäni tässä voidaan vetää varaumat pois ja te olette sitten täysjäsenä tilintarkastustuomioistuimessa. Teillä on merkittävä kokemus, te ette ole tilintarkastaja, siihenkin voi oppia. Minä en ole huolestunut siitä, että olisi hyvä jäsen, mutta minä luin kollegani eh, Ajalan ehdotukset, erinomaiset ehdotukset hänen mietinnössään, mutta sanoitte, että ei voida muuttaa sääntöjä, mutta sanoin, että me aiomme muuttaa niitä ja eh, haluamme kansallisten parlamenttien kanssa sopimuksen, että muutetaan säännöt, että neuvosto eh, panee meille väkisin eteemme nämä ehdokkaat. Nyt Euroopan parlamenttina me haluamme nimittää tuomioistuimen jäsen, että me menemme asiassa nyt eteenpäin, te teitte meille palveluksen, me äh, katsomme mitä tarkistuksia voimme tehdä, mutta kollegamme Ajala on tehnyt hyviä ehdotuksia, jotta parlamentti äh, puuttuu äh, nimityksiin jatkossa, koska kaikki yksityiset julkiset yhteisöt siellä aina yleiskokous nimittää tilintarkastajat ja Euroopan unionista. Kyse on nimenomaan Euroopan parlamentista, joka edustaa kansalaisia, eli kansalliskokous ikään kuin nimittää tilintarkastajat. Kyse on siis siitä, että me haluamme muuttaa sääntöjä, haluamme muotoilla ne niin, että tämän tyyppiset tapaukset eivät toistu. Niinpä minun ryhmäni nimissä, minä olen tässä esittelijänä. Haluamme mennä asiassa eteenpäin. Kaikki ovat sanoneet sanansa. Tekin puhuitte. Te olette tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Onnittelut siitä vaan. Mutta tämä tapahtui sellaisessa tilanteessa, jossa teidän hallituksenne olisi pitänyt ottaa huomioon Euroopan parlamentin kanta ja sen jälkeen kun itse ehdotitte, että otetaan huomioon teidän vetäytymisen ennemmin kuin että teidät olisi väkisin siihen laitettu, <clears throat> tosiaankin tässä asiassa pitää nyt oppia menneistä ja mennä vain eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos kollega Odille. Seuraavaksi Bart Stais. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kollega Mates, niin tietenkin seurasitte täysistuntokeskusteluamme. Sehän lähdettiin suorana ja kuultuamme tämänpäiväiset selvityksenne, niin-, niin täytyy sanoa, että kyllä olen nyt tyrmistynyt. Täällä on jo kuultu erinäisiä kantoja ja olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä, erityisesti edustaja Mulderin kanssa. Kollega Mulder on kyllä maltillinen, mutta korrekti kollega. Hän sanoo sen, mikä pitää sanoa, hän on jo vuodesta 1994 ollut jäsen täällä. Ei voida siis väittää, etteikö hänellä olisi kokemusta. Ja hänen käyttämänsä sanamuodot ovat paikkansa pitäviä. Ja olen kollega Odin kanssa samaa mieltä. Hänhän totesi, että te olitte yhteydessä pääministerin, ette ole riippumaton, kuuntelitte pääministerin neuvoa. te olisitte voineet lähteä hakemaan mm, vaikka Kiinan keisarilta tai paavilta tai keneltä tahansa tukea. Sillä ei ole mitään merkitystä. Te sanoitte, että jos negatiivinen äänestystulos tulee parlamentista, niin silloin luovutte ehdokkuudestanne. Ja nyt te olette aiheuttaneet luottamusrikon kollega Odi totesi, että me voimme lähteä nyt eteenpäin. No niin, voimme tietenkin unohtaa menneet, mutta tämä on luottamuspula ja todellinen sellainen, joka ras- aiheuttaa todellisia ongelmia meidän yhteistyöllemme ja se voi vaikuttaa myöskin tuleviin kuulemistilaisuuksiin. Ensi torstai-iltana tällainen on tulossa ja tällaista leikkiä emme voi jatkaa. Me emme voi missään nimessä unohtaa tällaista. Minun mielestäni tämä periodi ei ole nyt eletty loppuun. Kiitoksia. Ja Filänki. Kiitos. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti ei, joten puheenjohtajana ähm, nyt sitten äh, vielä herra Gerbrandi haluaisi käyttää puheenvuoron, mutta haluaisiko herra Mates nyt ensiksi vastata näihin jo tulleisiin kysymyksiin? Voin vastata nyt. No, sääntöjen muuttaminen ei minulle mitään sitä vastaan, mutta sääntöjä pitäisi muuttaa menettelytavan mukaisesti. Minun ongelmani oli se, että jos etukäteen etukäteen vaatii henkilöitä sitoutumaan sääntöihin, niin silloin siinä on kyse sääntöjen muuttamisesta. Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että muutettaisiin sääntöjä normaalin menettelyn mukaisesti. Miten tulin siihen päätökseen, että en peru, erun peru ehdokkuuttani Minähän olen kirjoittanut, että kun parlamentti antoi kielteisen kannan, minä pohdin asiaa ja tulin siihen johtopäätökseen, että näiden kysymysten tarkoituksena ei ollut tutkia ehdokkaan pätevyyttä, vaan pönkittää parlamentin valtaa. Ja näin sanoin myös kuulemisessa. Varmasti ymmärrätte, että minä kirjoitin erilaisen vastauksen tuona ajankohtana ja sitten keskustelun jälkeen, jossa oli toivomisen varaa, minä itse asiassa meinasin vetää pois ehdokkuuteni ja kirjoitin tosiaan pääministerille kirjeen, mutta kuten sanoin, minä kuitenkin tutkin tilannetta uudelleen ja päätin, että en, en halua enää pitää voimassa tuota lausuntoa, ja tämä, esit, tämä sitten selittää käytökseni. Öm, nyt puheenjohtaja, en tiedä, unohdinko kysymyksen? Olette vapaa vastaamaan kysymyksiin. Minulla olisi kuitenkin vielä muutama puheenvuoro Seuraavaksi herra Gerbrandi, sitten Liberatski ja sitten Rova Ajala. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos kysyisitte minulta, onko mitään sen tärkeämpää kuin nämä säännöt ja menettelytavat, niin sanoisin, että se riippuu olosuhteista, riippuu siitä, millä alalla toimitaan. Jos ollaan ajamassa päin punaisia, niin silloin on aivan selvää, että ollaan ylitetty tietty raja, eikä kukaan voi vastustaa sitä, etteikö asakkoja pidä laittaa säännöt ovat tärkeitä. Onko sitten poliittisessa, poliittisessa elämässä mitään tärkeämpää kuin ne säännöt ja menettelyt? Sanoisin kyllä. Ja kyse on keskinäisestä luottamuksesta. Poliittisessa elämässä voidaan toimia sääntöjen mukaisesti, mutta jos luottamusta ei ole, silloin ei toimintakaan onnistu. Tämä on hyvin yksinkertainen poliittinen fakta. Ja minä en aio toistaa sitä, mitä jo kollegat täällä ovat sanoneet, mutta teidän kannanottonne tänään ei, niin ne lisäävät vain luottamuspulaa, eivät ne lisää luottamuksen tunnetta, joka tällä hetkellä puuttuu. Minulla on konkreettinen kysymys teille. Jos sääntöjen mukaan, ja näinhän on parlamentilla, ei ole veto-oikeutta ajatellen äh, tilintarkastusuomioistuimen uusia jäseniä. Minkä tähden sitten parlamentissa ylipäänsä olisi äh, kuulemisia tai mitään menettelyjä, jotka liittyvät Euroopan äh, tilintarkastustuomioistuimen uusien jäsenten nimittämiseen laisinkaan. Eli toisin sanoen, kun tulee uusia ehdokkaita. Onko tämä kuulemismenettely mitenkään hyödyllinen vai pitäisikö sellainen mielestänne kokonaan lopettaa ja sanoa, että okei, neuvosto päättää. Mikä teidän mielestänne tässä parlamentin rooli on, jos sillä sellaista ylipäänsä on? Next one is, uh... Kiitos. Seuraavaksi kollega Liberatski, Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Nie ma też Paljon kiitoksia. Niin, kollega Mates, kuulitte nyt valiokunnan kokeneimpien jäsenten kannanotot. Ja kun puhumme tilintarkastustuomioistuimesta, siis instituutiosta, joka tarkastelee tilannetta, joka etsii syitä ja joka antaa tai haluaa etsii vastuuvapautta, niin silloin tarvitaan ammattimaisuutta ja luottamusta. Eli kyllä tärkeää on, että pidetään lupauksista kiinni. Te vain sanotte, että mitäs tässä nyt, pitäisikö tässä lähteä nyt sääntöjä muuttamaan ei tämä nyt ole paras mahdollinen lähestymistapa eurooppalaisessa demokratiassa. Ja te totesitte, että te ette oikein kykene arvioimaan sitä, miten täällä asia on käsitelty. Loppujen lopuksihan te ette arvioi meitä, vaan me arvioimme teitä. Ja te oikeastaan rajaatte tulevia toimintamahdollisuuksia niin melko lailla. Tilintarkastustuomioistuimessa käsitellään moninaisia kysymyksiä, ja jos kyse on esimerkiksi pääministeriä koskevista asioista tai tulevasta hallituksesta, niin me emme voi luottaa siihen, että kenen puolella te oikein olette. Miten luulette voivanne tehdä hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa. Jos te laaditte lausuman, niin te oletatte, että me sen vain hyväksyisimme. Me tietenkin luotamme sellaisiin henkilöihin, jotka meidän mielestämme ovat tehneet huolellista työtä, mutta on tietenkin selvää, ettei pääministerinne voi jatkuvasti suojella teitä eikä neuvosto voi hyväksyä kaikkia kertomuksia. Niin kiitoksia. Nyt olisi järkevää, eh, jos eh, herra Mates voisi vastata tässä vaiheessa kysymyksiin. Olkaa hyvä. Eh, mikään, mitä sanoin, ei tarkoita sitä, ettei parlamentilla pitäisi olla roolia tässä menettelyssä. Minä en tarkoittanut mitään sen tyyppistä. Minä yritin vain sanoa, että tämä rooli, jos se nyt liittyy keskusteluihin siitä, pitäisikö ehdokkaiden sitoutua siihen, että vetäytyvät tai eivät, niin tämä vaikuttaa kielteisesti teidän vaikutusvaltaanne jos keskitytään siihen, että arvioidaan ehdokkaiden pätevyyttä ja teidän arvionne ne ei ole pelkästään kyllä ei muotoa, siinä vedetään ikään kuin yhteenveto parissa kolmessa sivussa. Voidaan tukea ehdokasta tai ei. Mielestäni tämä vahvistaa valtaa. Nämä ehdotukset tulevat kuitenkin jäsenvaltioilta ja minun mie- mielestäni, jos ehdotus tulee jäsenvaltiolta, silloin äh, se on enemmänkin kuin pelkästään kyllä tai ei. Ja äh, nämä perustelut, jotka asiaan liittyvät, äh, siinä voitaisiin esitellä, miten suhtautuu tämä ehdokas kriteereihin, kriteerit, jotka parlamentti on hyväksynyt Eli sellaisissa tapauksissa eh, kuin tämä niin että ei parlamentilla pitäisi olla mitään roolia. Jos keskitytään nyt siihen, että sitoudutaan etukäteen, eh, niin eh, silloin se vaikuttaa kielteisesti. Mitä tulee sitten luottamukseen, niin varmasti arvioitte raportteja sen perusteella, mitä niihin kirjoitetaan. Ainakin siinä teen parhaani, että olen vakuuttava ja teette arvionne sen perusteella, mitä saatte lukea. Teemme, teen parhaani, jotta raporteista tulee hyviä. Näin voisin sanoa. Kiitos. Kiitos. Nyt vielä Ines Ajala Sender. Olkaa hyvä. No niin, hyvä eh, puheenjohtaja. Esittelijänä eh, minä tosiaan haluaisin pitää vielä loppupuheenvuoron. Rova Kressler. Kiitos. Minä haluaisin nyt hieman sanoa siihen suuntaan, että tässä ei ole kyse pelkästään herra Matesista, vaan myös suhteestamme neuvostoihin, sillä keskusteluissa, keskusteluita olen seurannut. Siinä on kuitenkin myös näissä keskusteluissa kyse myös suhteesta tilintarkastustuomioistuimeen. Te olette aiheuttaneet myös seuraaville jäsenille tai ehdokkaille vaikeuksia. On vaikea niiden, heidän kanssa neuvotella, sillä mehän emme halua, että meidän pitää käydä tämä sama prosessi läpi sama kuin teidän kanssanne. Eli mm, minä olen melkein pahoillani teidän puolestanne, mutta pitää kuitenkin olla selvä, että meidän mielestämme meidän ei tarvitse neuvotella kannastamme. Me joko pidämme jotakuta pätevänä tai emme. Mutta meidän pitää kuitenkin nyt suunnata katseemme tulevaisuuteen, ja tulevaisuus ei nyt näytä kovinkaan hyvältä. Neuvosto, neuvostolla on oma oikeudellinen asemansa, eikä tuo asema siitä mihinkään parane. Meillä on huonot suhteet neuvoston suuntaan, ei pelkästään talousarvioasioiden suhteen, vaan myös muidenkin asioiden suhteen. Mutta valitettavasti myös suhteet tilintarkastustuomioistuimeen kärsivät myös. Ja voin kyllä ryhmäni puolesta luvata, että emme myöskään päästä tilintarkastustuomioistuinta tästä pälkähästä. Esimerkiksi kun vuosikertomus esitellään, miten siellä siirrellään lukuja paikasta toiseen. Nämä ovat kysymyksiä, joista meidän pitää keskustella yhdessä. Jokainen voi luottaa siihen, että me haluamme nämä keskustelut käydä. Olisi hyvä, jos tekin puuttuisitte näihin asioihin, sillä todellisuudessa tässä on kyse siitä, miten tehokas tämä elin on, mikä, mitkä sen tulokset ovat ja mitkä ovat toimielinten suhteet, kun jäsenvaltiot ehdottavat tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, niin mitkä ovat noiden jäsenten suhteet sitten kansallisvaltioihin? näistä kaikista kysymyksistä pitää puhua ja sitten sen jälkeen voimme miettiä tuomielinten yhteistyötä. Minä en henkilökohtaisesti ainakaan tähän peliin halua enää osallistua. Meidän pitää tietysti tämä luku nyt tässä tarinassa sulkea, saada päätökseen, mutta rakenteellisesti tärkeät kysymykset pitää näissä suhteissa saada selvittyä. Kiitos Rouva Kressle. Haluaisitteko, herra Mates, nyt sitten suoraan vastata? Ei teidän ole pakko. Annan ö, mustapauksessa puheenvuoron esittelijälle, joka haluaa pitää loppupuheenvuoron. Haluaisin kuitenkin vielä yhteenvedonomaisesti valiokunnan puheenjohtajana sanoa tästä keskustelusta vielä seuraavaa, tai vielä palata noihin kysymyksiin, jotka mielestäni tästä tulevat esille. Ensinnäkin tässä on kyse kuulemismenettelystä, ja sen kohteena on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Tässä menettelyssä Euroopan parlamentilla on oma roolinsa. Jos kuulemismenettelyllä ei ole mitään relevanssia, niin silloin kyllä pitää kysyä, mitä demokraattinen valvonta itse asiassa edes tarkoittaa. Me parlamentissa y- ymmärrämme, että me olemme se toimielin, joka on suoraan kansalaisten valitsema. Parlamenttina, parlamenttina ja tämä, tämän olemme kuulleet myös kollegoiden puheenvuoroissa, parlamenttina me siis suoraan valittuna toimielimenä muodostamme mielipiteen ehdokkaista, heidän, heidän ammattipätevyydestään ja heidän henkilökohtaisesta sopivuudestaan tällaiseen tehtävään. Ja jokainen parlamentin jäsen, joka on vain vastuussa itselleen, voi luoda oman kantansa. Kollega Mulder viittasi siihen, että suuri enemmistö koko Euroopan parlamentista, ei pelkästään siis tästä valiokunnasta, hylkäsi herra Matesin nimittämisen tilintarkastustuomioistuimeen. Tämä on fakta. Tänään, herra Mates, te teitte selväksi, että teidän lausuntonne valiokunnalle joka edustaa koko Euroopan parlamenttia, joka taas edustaa Euroopan kansalaisia. Sanoitte, että lausun tonne äm, lausun tänne tuolloin perua ehdokkuutenne. Sanoitte, että tuon lausun tänne piditte yllä siinä mielessä, että omalle hallituksellenne e, tarjouduitte vetämään ehdottukuutenne pois. Ja näin tavallaan pyysitte anteeksi sitä, että, että ette pitäneet tuosta lausunnostanne kiinni, jonka teitte tässä valiokunnassa. Nyt tämän valiokunnan pitää kysyä, voimmeko tuon anteeksi pyynnön hyväksyä. Ja ja voi olla, että tätä kysymystä ei nyt voida käsitellä tänään loppuun asti. Varmasti poliittisissa ryhmissä, ryhmissä asiasta puhutaan vielä ja ehkä tästä keskustellaan vielä uudelleen, mutta joka tapauksessa haluaisin vielä tässä toistaa nämä, tämän keskustelun pääkohdat, jotta ö, varmistan herra Matesta ymmärsimme teidät oikein. Teidän siis meidän, meille antamanne lausunto siitä, että ette peruisi ehdok- tai että peruste ehdokkuutenne, sen lausunnon pyörsitte siitä syystä, että hallituksenne sitä pyy- pyysi. Ja sitten lisäksi jokainen voi itse muodostaa mielipiteen siitä, mitä pitäisi tehdä, kun joku julkisesti antaa tällaisen lausuman, jota sitten kuitenkaan hän ei noudata loppujen lopuksi. Silloin pitää miettiä, miten vakuuttava tämä henkilö voi olla parlamentin silmissä. Tämän kysymyksen jätän nyt auki, sillä Ramates, te perussopimuksien, perussopimukset, nyt kun jätämme ne syrjään, niin ö, niistä, niitä, niistäkin ö, huolimatta te kyllä asette meidät vaikeaan asema, asemaan. Ö, val, siis päteekö meidän valvontamme tilintarkastustuomioistuimeen vai ei? Valiokunnan puheenjohtajana minä haluaisin nyt tässä, tai äh, äh, ymmärsin, että halusitte pyytää anteeksi tuolla sanamuodollanne. Te olette tänään kertoneet teille, miksi olette toimineet näin, ja ja mielestäni tällainen anteeksipyytökin kyllä luo luottamusta. En nyt puhu tässä kaikkien valiokunnan jäsenten puolesta. En tiedä, haluavatko kollegat ottaa tämän anteeksipyynnön vastaan. Mutta joka tapauksessa Euroopan parlamentti on tässä hyvin vaikeassa tilanteessa, jos tämän päätöksen, tämän enemmistöpäätöksen eh, jälkeen par- parlamentin täysistunnossa. Emme voi luottaa siihen, että meidän kantamme otetaan huomioon. En tiedä, öm, en, tai en halua tässä nyt puuttua siihen, ö, voi, voidaanko näitä ongelmia sitten ratkaista anteeksi pyynnöllä. Mutta kiitän kuitenkin teitä, että olette tulleet tänne kuulemiseen tänään. Ja nyt sitten Nämä toimielinten väliset suhteet ovat kysymyksiä, joista pitäisi tois, toiseen kertaan puhua jossain muussa yhteydessä. Mutta halusin vain tässä vielä tehdä selväksi, miten asian näemme, ää, parla- miten asian näemme tässä parlamentissa. Ja ehkä tulevassa parlamenttien välisessä kokouksessa meidän pitäisi ottaa asia kes- kä- vielä käsittelyyn, jotta meillä on yhteinen, yhteisymmärrys Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä siitä, miten parlamentin pitäisi tällaisessa tilanteessa toimia. Tässä nyt minun kommenttini ja sitten loppupuheenvuoron pitää esittelijä Rouva Ajala Sender. Tai halusiko herra Mates tässä vaiheessa sanoa vielä jotain? Um, ei vasta lopuksi, lopuksi sitten. Niin meillä toimitaan yleensä niin, että esittelijä saa ensiksi puheenvuoron. Invitation and I... Kiitoksia herra puheenjohtaja tästä kutsusta tähän kokoukseen ja tästä yhteistyöhalukkuudesta tämän kokouksen järjestämisen tiimoilta. Tämä on mielestäni hyvä viesti ja tulen tekemään parhaani yhteistyön vaalimiseksi. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Äh, Kiitos. Nyt sitten seuraavaksi loppupuheenvuoron pitää esittelijä Ines Ajala-Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää eh, kollegoja mm, näistä kannanotoista, jotka rikastavat eh, tätä keskustelua, eh, mutta erityisesti ajatellen tätä tilintarkastustuomioistuin kysymystä. Haluaisin kiittää myös Matesia. Haluan kiittää kollegoja. Tämä on ensinnäkin toimielin ongelma, neuvosto ja parlamentin ongelma, miten neuvosto esittää omat nimityksensä ja sitten kun parlamentilla pitäisi olla jotakin sanottavaa, ei pelkästään teoriassa vaan käytännössäkin. Ja siitä huolimatta, mm, herra Mates, teidän pitää miettiä asiaa myös oman tuntonne kautta. Tämä on hyödyllinen perustavanlaatuinen kysymys ajatellen tätä toimielintä. Te ette ymmärtänyt, miten tärkeässä asemassa parlamentti on. Tämä ei ole teidän hallituksenne ongelma, vaan myös henkilökohtainen ongelma. Sanoitte, että te eroaisitte ja, tai vetäisitte pois nimityksen. Tässä kyseessä on minun mielestäni kyse myös tämän valiokunnan arvovallasta. Tässä sovittelevia sanoja esittivät myös kollegani. Ymmärrän kyllä, että on hyvin tärkeää, ettei enää heikennetä tilintarkastustuomioistuinta, mutta teidän täytyy miettiä, että tämä on asia, joka on saattanut sitä heikentää. Ja ne suhteet parlamenttiin eh, saattavat kärsiä myös tästä, koska te olette laittaneet meidät, laittanut meidät tähän tilanteeseen. Tämä on aivan perustavanlaatuinen kysymys. Siitä syystä se esitetään ja siitä syystä meitä kiinnostaa niin kovasti, eh, miten eh, tähän suhtaudutte ajatellen teidän ja jäsenten välistä luottamusta. Niinpä, herra Mates, parlamentti, kun nyt olemme kuulleet asiaa, aiomme laatia asiasta mietinnön. Jatkamme taistelua neuvoston kanssa ajatellen ehdokkaita ja toivomme, että he ovat todellakin riittävän päteviä ajatellen tilintarkastustuomioistuinta. Ja aivan lopuksi sanoisin, että ei riitä, että on hyvä CV, vaan tarvitaan myös oikeata asennetta, että ymmärretään, mistä on kysymys luottamuksesta eh, Euroopan parlamenttiin suhteessa myös, koska usein on vastassa myös muita toimielimiä. Tämä on osa Euroopan unionin toimielin rakennetta. Siitä syystä olen painottanut sitä, että ehdokkaiden pitää ymmärtää toimielin hallinto. Kyse ei ole siis ainoastaan siitä, että mietitään, mikä on sopimuksessa, vaan Euroopan parlamentti on todellakin historiallisesti rakentunut näin. Esitetään pieniä kysymyksiä, jotka takaavat luottamuksen ja eh, parlamentin valtuudet. Ja niinpä parlamentti eh, haluaa tulla tilanteeseen, eh, että kyse ei ole pelkästään nämä hallitusten ehdokkaista. Usein hallituksilla ei ole mitään tekemistä Euroopan rakentamisen kanssa eikä muiden vastaavien kysymysten kanssa. Niinpä, herra Mattees, minä toivotan teille kaikkea parasta ja minä toivon, että parlamentilla, mm, parlamentissa otetaan huomioon tämä asia tietyssä tilanteessa. Teitte päätöksen meidän toiveitamme vastaan ja niinpä on tärkeää, että mietitte tätä myös ajatellen tulevaisuutta. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Kiitos, Rova Ajala Sender. Kiitos, herra Mates, että tulitte tähän valiokunnan kokoukseen. Nyt lopetan tämän päiväisen kokouksen. Huomenna kello yhdeksältä meidän valiokuntamme julkinen kokous jatkuu. Kiitos.